Welcome to this uh, joint meeting between the... Tervetuloa tähän talousvaliokunnan ja, ja teollisuusvaliokunnan yhteiseen kokoukseen. Nyt vaihdamme näkemyksiä maakohtaisista suosituksista. Ja olemme kutsuneet herra Dombrovskin, joka on eurosta ja sosiaalisten vuoropuolesta vastaava varapuheenjohtaja Rova Taitsen, teollisuuskomissaari herra Pierre Moscovici, talouskomissaari. me puheenjohtajuuden Ekon ja teollisuusvaliokunnan kesken. Voisitko herra Domroski pitää lyhyen johdannon, jotta meillä jää aikaa puhe- kysymyksille? Uh, Madam Chair, honorable... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitos alkun kutsusta tulla käymään näkemysten vaihtoa eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja aivan erityisesti maakohtaisista suosituksista. Ennen kuin paneudumme päivän aiheeseen, maakohtaisiin suosituksiin, haluan korostaa, että me käymme tämän päiväistä keskustelua juuri päivä sen jälkeen, kun viisi puheenjohtajaa julkaisi äh, katsauksensa talous- ja rahaliiton loppuun saattamisesta. Todennäköisesti esittäisin nyt alkuun muutaman käsityksen näkemykseni tästä katsauksesta ja sen takia sen, sen jälkeen menemme sitten varsinaisesti ohjausjaksokysymyksiin ja maakohtaisiin suosituksiin. Kun ajattelemme prosessia, jolla pyrimme vahvistamaan rahaa ja talousliittoa, niin tämä katsaus liittyy tähän prosessiin ja mun toimintaan. Samanaikaisesti talous, rahoitus ja poliittinen unioni tässä syventyvät. Meillä on mahdollisuus keskustella syvällisesti tästä aiheesta, joten nyt korostaisin vain suosituksia, joista tänään keskustelemme. Ja ne ovat osa emun täydentämistä. Emun täydentäminen täytyy nähdä sosiaalisen kohesion vahvistamisen yhteydessä, konvergenssin vahvistamisen yhteydessä. jakoa niin ikään tarvitaan sekä julkisella että yksityisellä puolella tarvitsemme pankkiunionia, pääomaunionia sekä makrotaloudellista vakauttamista euroalueelle. Tähän täytyy yhdistyä myös onnistunut konver- konvergenssi ja äh, julkisen rahoituksen äh, hyvä asema – Meillä on sosiaalisia ja taloudellisia haasteita sopimusten näkökulmasta edessämme. Meidän on toteutettava rakenneuudistuksia, edistettävä investointeja, kannattava vastuuta terveestä taloudesta, julkisesta taloudesta. Jotta voimme ohjausjakson menestyksen varmistaa, tämähän on yksi tavoitteistamme, tämä on nimenomaan osa tätä prosessia. Mielelläni käyn keskustelua näistä aiheista tulevina viikkoina ja kuukausina. No nyt tämän päivän aiheeseen. Haluaisin kiittää puheenjohtajia parlamentissa, jotka ovat antaneet komissiolle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron valiokunnassa vuoden 2015 ohjausjaksosta, aivan erityisesti maakohtaisista suosituksista. Kyseessä on ensimmäinen kerta, uuden kollegion aikana, kun maakohtaisia suosituksia annetaan. Sama pätee myös parlamenttiin. 2015 vuosittaisessa kasvuselvityksessä, jota syyskuussa olin esittelemässä, komissio on noudattanut virtaviivaisempaa menettelyä. Tarkoitus on saada uudistukset parempaan omistajuuteen ja edesauttaa rakenneuudistuksia. Ensimmäinen elementti tässä vahvistetussa menettelyssä liittyy itse prosessiin. Maaraportit julkaistiin helmikuussa ja niissä on myös syvälliset katsaukset epätasapainoon makrotaloudellisesti. Meillä on maakohtaiset suositukset luonnosmuodossaan ja niitä on nyt viety eteenpäin. Komission analyysi ja suositukset pyrkivät siihen, että pääsemme syvällisempään vuoropuheluun ja monen väliseen ja äh, kahdenväliseen vuoropuheluun sidosryhmien kanssa – ja huomioimme myös kansalliset hallitukset aivan erityisesti. Haluamme myös kansalliset parlamentit ja työmarkkinaosapuolet tähän paremmin mukaan. Tässä yhteydessä minä itse olen vierailut lukuisissa jäsenvaltioissa, olen keskustellut analyysistä ja suosituksista kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja hallitusten kanssa yhdessä Marianin Pierin ja muiden komission jäsenten kanssa olemme voineet käydä tällaisia poliittisia keskusteluja lähes kaikissa jäsenvaltioissa. vastine on ollut pääosin myönteistä, vaikkakin näkemyseroja tietyistä seikoista on noussut esille. Näin pääsen toiseen elementtiin, äh, virtaviivaistamiseen. Olemme keskittyneet koko paketissa nimenomaan tähän asiaan. Suositukset kattavat tänä vuonna vain keskeiset prioriteettikysymykset, makrotaloudelliset ja sosiaaliset kysymykset joissa vaaditaan jäsenvaltioiden kielellisiä toimia. 2015 suositukset heijastelevat makrotaloudellista epätasapainoa ja siihen liittyvää menettelyä asianmukaisesti. Jos on liiallista epätasapainoa Bulgariassa, Kroatiassa, Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa näin on, suositukset ovat kattavampia, täsmällisempiä ja heijastelevat kiireellisyyttä. suositukset keskittyvät suosituksiin, jotka yltävät aina 18 kuukauden aikajänteelle. Sitten on myös muita hallituksen menettelyjä, joihin olemme antaneet suosituksia. Tämä on johtanut siihen, että olemme voineet vähentää suositusten määrää huomattavasti lähestulkoon kolmanneksella. Maakohtaisten suositusten puute tietyllä alalla ei ole suinkaan mikään kehote lopettaa uudistuksia EU 2020 tavoitteiden mukaisesti. Komissio seuraa tarkkaan edistystä. 2015 maakohtaiset suositukset nimenomaan puuttuvat prioriteettikysymyksiin, jotka nousivat esille vuosittaisessa kasvuselvityksessä. Investointia tehostetaan, tuottavuutta pyritään parantamaan, yritetään, yritetään saada kasvua, jotta investointien esteitä poistettaisiin. Niin ikään toteutetaan Euroopan investointisuunnitelmaa. uudistuksia edistetään, jotta kilpailukyky paranisi. Tämä pätee myös tuotemarkkinoihin. Myös finanssipolitiikassa pyritään tasapainoon vakauttamisen välillä, lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin kestävyyden suhteen, niin että otetaan huomioon finanssipolitiikan haasteet, joita itse kullakin jäsenvaltiolla on edessään. Muutokset julkisessa rahoituksessa tulisi toteuttaa niin, että ne tukevat kasvua entistä paremmin. Marian ja Pierre käsittelevät näitä täsmällisemmin. Kun vastaan eurosta ja sosiaalista vuoropuhelusta komissiossa, korostaisin niitä suosituksia, joita olemme esittäneet erityisesti euroalueelle. Nämä suositukset viittaavat niihin toimiin, joita tarvitaan vielä emuhallinnossa. Koordinointia euroalueen maiden kesken, jotta niiden riippuvuus paranisi. Loppuun komissio on sitoutunut integroituun kattavaan lähestymistapaan. Pyrimme ohjausjaksoon, joka on entistä virtaviivaisempi. Olemme tyytyväisiä, kun olemme nähneet, että nämä kaksi valiokuntaa tekevät yhteistyötä tehokkaasti ja olemme valmiita jatkamaan läheistä yhteistyötä teidän kanssanne. Toivon, että uusi lähestymistapamme ohjausjaksossa tuo tarpeelliset uudistukset ja Euroopan parlamentilla on tässä prosessissa oma roolinsa. Kiitos. Kiitokset herra Dombrovskis. Nyt puheenvuoron saa työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava komission jäsen Rouva tai sen 5-6 minuuttia. Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisat puheenjohtajat, arvoisat äh, jäsenet, kollegat. Äh, minä haluan keskittyä puheenvuorossani niihin suosituksiin, jotka koskevat äh, työllisyys- ja sosiaalialaa. Ne ovat todella hyvin merkittävä osa tätä eurooppalaista ohjausjaksoa ja sen virtaviivaistamista. Tiedätte, että 9,7 prosenttiin olla nyt laskettu, saatu laskettua työttömyyttä 11,7 prosenttia taas euroalueella. Meillä on kuitenkin näistä hyvistä uutisista huolimatta merkittäviä haasteita edes edessämme 23,5 miljoonaa eurooppalaista on työttöminä ja 4,6-4,7 miljoonaa heistä on nuoria ihmisiä olemme nähneet myös hyvin merkittäviä eroja eri jäsenvaltioiden välillä, mitä työttömyyslukuihin tulee. Nyt voimme kuitenkin vastata näihin haasteisiin hyvin päättäväisesti. Ei ole todellakaan aika levätä laakereilla, vaan nyt on aika tehdä työmarkkina- ja sosiaalijärjestelmäuudistuksia. uudistuksia jotka huolehtivat siitä, että kukaan ei jää kyydistä. Työllisyys- ja sosiaalialaan liittyvät suositukset vuonna 2015 keskittyvät työmarkkinauudistuksiin sekä niiden tukemiseen, joihin kriisi on kohdistunut pahimmin. Erityisesti nuorisotyöttömyys on tärkeä asia. Nuorisotakuu on purrut jo aika hyvin, 520 000 nuorta ovat löytäneet työn maaliskuusta 2014 maaliskuun 2015. Kuitenkin edelleen nuorisotyöttömyys on ähm, noin neljännessä nuorista ja 23 ja puolesta miljoonasta työttömästä hyvin suuri määrä on nuoria ja meidän täytyy todella nyt tehdä yhteistyötä työmarkkina sekä sosiaali turvasta vastaavien viranomaisten välillä. Pyrimme myös lisäämään naisten, ikääntyvien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllisyysastetta. Kun ajatellaan työllistettävyyttä sekä työmarkkinoille pääsyä, niin tarvitaan uudistuksia, kuten koulupudokkuuden torjuminen, elinikäinen oppiminen sekä näiden haavoittuvien ryhmien tukeminen, samoin kuin tietenkin korkeakoulutettujen tukeminen, kun ajatellaan muita ulottuvuuksia, niin tuottavuuden lisääminen, kilpailukyky, työpaikkojen luominen ovat kaikki äärimmäisen tärkeitä asioita. Työmarkkinaosapuolten rooli on aivan keskeinen, jotta asiat saadaan kohdilleen. Kun ajatellaan työllisyys- ja työttömyyskehitystä, niin Köyhyystrendi on ollut edelleen noususuuntainen erityisesti siksi, että euroalueen maissa köyhyys on lisääntynyt, erityisesti niissä maissa, joihin kriisi on pahimmin iskenyt. Ja tämän vuoden suosituksissa keskitytään köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan niin, että saataisiin näitä aukkoja tukittua jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmissä. Samoin keskitytään lasten hoitoon sekä sellaisten lasten saamiseen esikouluihin, jotka tulevat vaikeista olosuhteista. Näin saataisiin sosiaalista syrjäytymistä torjuttua, torjuttua muun muassa niissä maissa, joissa romaniväestöt ovat merkittäviä. Tässä pyritään myös kestävään järjestelmään niin, että työurat saataisiin pidennettyä, halutaan rajata varhaiseläkeoikeutta. Täytyy muistaa, että ihmisten elinjään odote on kasvanut. Samoin pyritään miesten ja naisten eläkeiät virtaviivaistamaan. Kun ajatellaan tilannetta tällä hetkellä eh, terveydenhoitoalalla. Terveydenhoidon suhteen on huolehdittava myös siitä, että eh, kaikki eh, pääsevät terveydenhuollon piiriin, eivät vain kaikkein varakkaimmat. Suositusten ydinviesti on kustannustehokkuus sekä todella rationalisoiminen, mitä terveydenhuoltoalaan tulee. Ja lopuksi Rova puheenjohtaja. Rakenneuudistusagenda on hyvin keskeinen koko Euroopalle. Nyt täytyy katsoa kauemmas kuin vain hätäratkaisujen löytämiseen kriisiaikoina. Täytyy saada aikaan tuottavuuden kasvua niin, että kilpailukykymme säilyy maailman markkinoilla ja samalla täytyy vahvistaa Euroopan sosiaalimallia. Tämä komissio todella uskoo, että tämä uusi virtaviivaistettu lähestymistapa, jossa priorisoidaan kirjallisia asioita, toimii. Me olemme tehneet, mitä olemme luvanneet, ja nyt jäsenvaltioiden täytyy huolehtia täytäntöönpanosta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Paljon kiitos. Nyt herra Pierre Moscovici, talouskomissaari, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kollegat. Tämän vuoden suositukset kattavat ydinprioriteetit sekä taloudelliset että sosiaaliset. Tämä vaatii jäsenvaltioiden huomata seuraavaksi vuodeksi karkeasti. Tässä on useampia prioriteetteja ja useampi suositus keskittyy rahoitussektorin puutteiden korjaamiseen, mikä tämä huomiota investointeja. Me suosittelemme, että parannetaan investointi-ilmastoa ja sitten tuotemarkkinoille ja palvelumarkkinoille kohdistuu suosituksia. Siellä on konkreettisia suosituksia mailla, joilla on liian suuret alijäämät myös eläkejärjestelmää käytetään parantamaan edelleen, uudistamaan sinne tässä Ja Tanska, Viro, Suomi, Malta, Ruotsi, Slovenia e, e, saavat yleisiä suosituksia. Sitten lopulle kymmenelle on erityisiä suosituksia, jotka liittyvät esimerkiksi työmarkkinoiden järkytyksen, vähentämiseen. En nyt puhu Kyproksesta ja Kreikasta, jotka ovat maita. Lopuksi meillä on suosituksia, erityissuosituksia, jotka liittyvät budjettipolitiikkaan ja veropolitiikkaan. Äh, Ruotsi, Luxemburg, äh, Hollanti, Slovakia. Miksi nämä maat ovat kasvu- ja vakauspaketin kanssa yhteen sopivia ja eivät ole saaneet suosituksia? ja Kreikka ja Kypros ovat omassa luokassaan. Tässä pyritään parantaa hallinnan tasoa tai saman aikaan kasvu- ja vakaussopimuksen noudattaminen. Eli pyritään teke- tekemään enemmän finanssipolitiikan suhteen. Kokonaisuudessaan Euroopan tilanne paranee. Useimmat maat ovat vähentäneet alijäämiä. 2014 kokonaisuutena unionin hallitusten alijäämä oli tippunut ensimmäistä kertaa kolmen prosentin. Euroalueen vajeet olivat tippunut 2,4 prosenttia. Se poursuivre 2015 l'année suivante. Pour la première fois, dette sur PIB. Ensimmäistä kertaa tämä BKT-suhde alkaa vakiintoja. Tämä on nyt olennaista. Voimme kuitenkin todeta, että useimmat jäsenmaat ovat missanneet ää, alijäämä tavoitteen ja puolet niistä karkeasti ovat ennusteiden mukaan poikkeamassa edelleen kasvu- ja vakaussopimuksen tavoitteista tänäkin vuonna. Suurin osa jäsenvaltioista ei, toisin kuin ennen ennustettiin, näytä 2016 täyttämään sopimuksen ehtoja. 11 maata on tässä ehkäisevässä haarassa, eli niissä odotetaan merkittäviä poikkeamia. Ja sitten korjaavan vaiheen suhteen ei ole takia, että Portugali, Viro, Unkari ja Ranska pystyvät riittäviin korjaustoimiin. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot hyväksyvät nykyisessä tilanteessa, jossa korot ovat alhaiset, tuuli on myö, suopea ja ha, voidaan harjoittaa vajetteen ja velan pienentämistä. Kroatiasta minä puhuin, enkä Unkarista ja Ranskasta ja Iso-Britanniasta niillä on tavoitteet. Ja sitten jonossa on sitten maita, joilla on budjettilikkuva varaa, ja niitä pitäisi käyttää investointeihin, erityisesti Saksan tapauksessa. Mutta kaikkea pitää ylläpitää kestävä budjettipolitiikka nyt kääntyisiin ehdotettuihin toimiin. Malta ja Puolan tapauksessa pyritään lopettamaan tämä alijäämäprosessi, koska Malta on päässyt alle 3 prosentin kestävällä tavalla. Puolan hallitus on monialaisiin toimin eläkejärjestelmän uudistuksen kautta on nyt 3 prosentin alla. Me teemme saman ehdotuksen. Täytyy sanoa, että 99 eläkeuudistuksen peruuttaminen ei ole hyvä. Iso-Britannia ei neuvoston takarajan mennessä pystynyt vaihtokurmaan kassaan. Me elvytämme neuvoston vanhan suosion 2000, suosituksen ja takaraksi 2016-2017 35. raportilla käsittelee vajeita. Todetaan, että kumpi, kumpaakaan ehtoa ei ole täytetty. Sen jälkeen olemme saaneet uusia tietoja uuden hallituksen suunnalta. Asemaan kuuluu joukko vakauttamistoimia 2016-2019 välille rakennuudistusten lisäksi komissio ei nyt ehdota uusia vai sen liittyvän menettelyn ehdotuksia, vaan käy vuoropuhelua hallituksen kanssa löytäkseen uskottavan vastauksen. Nyt puhun Ranskapaukseen Ranskasta. 10.6. Ranska on esittänyt raportin, jolla neuvostosuosituksiin äh, sopeudutaan ja komission kanta julkistetaan pian. Tomroskin minä olemme sanoneet, että menevät pikemminkin hyvään suuntaan, vaikka tekemistä riittää vielä konkreettisessa valinnoinnissa. Sitten makroekonomisen epätasapainomenettelyn suhteen olemme arvioineet kansalliset uudistusohjelmat ja huomasimme riittävän äh, kunnianhimoisia yksityiskohtaisia ja sen takia emme ole ehdottaneet menettelyn kiihdyttämistä minkään tapauksessa toukokuussa. Ideana on myöskin auttaa kasvua, tukea nykyelpymistä Totta kai jollakin on vielä lisäponnisteluja tehtävänä epätasapainon korjaamiseksi. Mutta tulisi kuitenkin vahvistaa tämän komission talousstrategian. Euroopan täytyy kiihdyttää rakenneuudistuksia, painottaa investointeja ja budjettipolitiikan täytyy pysyä vastuullisena. Liikkumavaran täytyy olla kohtuullista, mielekästä, jotta kasvaa ei vaaranneta. Me teemme kaikkemme, että nämä suositukset täydennetään viime viikolla. Kuten Dombrovskiskin minä vierailimme, vierailimme osaamassa maassa, selitimme suosituksia ja uskon, että tämä lisää ymmärrystä kansallisella tasolla, kun tavarapuolella tosi. tämä, että jäsenmaat ottavat omistusoikeutta parlamentit ja myöskin työmarkkinaosapuolet. Ja parlamentti on olennainen vuoro kumppani. Ja sehän on tämän päivän yhteisen kuulemisen joonikin. Siinä aika vikkelään meidän ehdotuksemme paketissa. Heitä herra Moskovissi. Nyt annan puheenvuoron herra Thomas Hendelille. Jos haluat sanoa Ja, ich äh, freue mich zu mukavaa, että olen saanut äh, palata pitkän sairauden jälkeen. Halusin lyhyesti kiittää teitä kaikkia, jotka toivotitte minulle kaikkea hyvää pitkän äh, sairauspoissaoloni äh, aikana. Tässä menee vielä jonkin aikaa ennen kuin olen täysin, täysillä taas kaikessa mukana. Erityisesti haluan kiittää erityisesti Marita Uskuukia, joka on toiminut näiden 11 kuukauden ajan virkaa tekevänä puheenjohtajana. Hän on joutunut kovasti tekemään työtä, jota minä en kyennyt tekemään. Marita, sydämelliset kiitokset ja toivon tukeasi myös tässä lähipäivinä, että pääsen taas raiteilleni. something extra. Now back to <laughs> now, back to reality. Uh, um, uh, Takaisin todellisuuteen. Nyt annan puheenvuoron ensimmäisellä kierroksella mahdollisimman lyhyesti kolmeksi minuutiksi. Tässä olisi hyvä viitearvo. Aloitan Ekoniin ja liian ohjausjakso mietintöjen esittelijällä ensin Danuta Hübner, joka korvaa esittelijä. Today's replacement, Professor Rosati, could... Vain tänään olen sijaisena Rosatille. Hän pyysi minua nostamaan esille seuraavat kysymykset. Ensin haluan todeta, tässä puhunut komissiolle, Rosati ilahtui useammastakin syystä. Ensinnäkin siitä, että tässä keskitytään todellakin keskeisiin kohtiin, kun kyse on maakohtaisesta suosituksesta, ja on tunnistettu ne seikat, jotka ovat tämän varsin heikon elpymisen taustalla euroalueella ja Euroopassa. Ja kolmanneksi mainitsitte joustavuusmekanismin. Hänellä olisi teille esittää kolme kysymystä. Ensin ei käy oikein selväksi se, miten komissio haluaa motivoida jäsenvaltiota, jotta ne nopeuttaisivat suositusten toteuttamista. Toinen kysymys liittyy puheenjohtajien katsaukseen, kertomukseen, jäsenvaltioiden toimiin rakenneuudistuksissa. Nekinhan ovat oleellisia ohjausjakso menettelyn näkökulmasta. Kolmas kysymys liittyy pk-yrityksiin. Me olemme jo pitkään keskustelleet tarpeesta parantaa rahoituksen saantia PK-sektorilla. Kysymys kuuluukin, missä tänä päivänä mennään, kun ajatellaan PK-yritysten rahoitusta? Ja viimeinen kysymys on puoliksi myös minun kysymykseni. Suositus euroalueelle. Kenen pitäisi saada tuloksia aikaan? Mitä te olotette euroalueelta tämän suosituksen pohjalta? I think we'll give the floor also to the... Anna puheenvuoron myös työllisyysesittelijälle Gutierrez Pretolle. Ja sitten voitte vastata, herra Siin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komission jäseniä heidän puheenvuoroistaan tässä valiokuntiemme yhteiskokouksessa. Maakohtaiset suositukset usein tarjoavat hyviä pyrkimyksiä ja yleisiä linjauksia, mutta kun ajatellaan todellisia suosituksia jäsenvaltioille tulevina kuukausina ja tulevina vuotena, niin itse asiassa näistä yleisistä linjoista, vaikka voimmekin olla yhtä mieltä, niin sitten on se pieni präntti, johon me emme pysty mitenkään vaikuttamaan. Mielestäni makohtaisissa suosituksissa ei kohdistuta, kohdisteta pyrkimyksiä perustavanlaatuiseen ongelmaan, eli epätasa-arvoon Euroopan unionissa, se todella aiheuttaa suuria suuria ongelmia ja myös haittaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kun ajatellaan tällä hetkellä talouskasvua, niin se on hyvin epätasaisesti jakautunut Euroopan unionissa. Ja kun ajatellaan eroa köyhimmän 10 prosentin ja rikkaimman 10 prosentin välillä, niin se on valtavasti kasvanut ihan viimeisten vuosien aikana. Ja kun ajatellaan todella sitä pientä bränttiä, niin miten tätä epätasa-arvoa saataisiin vähennettyä? Mielestäni siihen liittyy kolme poliittista ulottuvuutta. Ensinnäkin, kun ajatellaan Euroopan unionin verotusta, niin se on äärimmäisen epäreilua, kun ajatellaan, että työtä verotetaan todella paljon kovemmin kuin pääomia. Samoin kun ajatellaan kaikkein alhaisimpia palkkoja, niin verotus kohdistuu niihin aivan, aivan liian kovasti. Samoin uudelleenjako on äärimmäisen epätasa-arvoista sekin ja maakohtaisten suositusten kautta mutta kun ajatellaan vaikkapa eläkkeitä, terveydenhoitoa tai työttömyyttä, niin ähm, pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt aivan valtavasti. Ja sitten työmarkkinauudistukset. Angela Merkel äh, Saksan liittopäivillä sanoi jossain vaiheessa, että työmarkkinoiden joustavoittaminen äm, on toteutunut Saksassa, tietyissä muissakin maissa, mutta tähän tarvitaan nyt korjausliikkeitä. 40 prosenttia työ sopimuksista, joita solmitaan EU:ssa tällä hetkellä, ovat osa-aikaisia, eivätkä siksi, että ihmiset tätä haluaisivat, vaan heidät siihen pakotetaan. Eli meillä on myös tällaista ihan työ, mm, työllisten köyhyyttä. He eivät saa kylliksi työtä ja tämä johtaa köyhyyteen. Ja kun ajatellaan äh, palkkakehitystä Euroopan unionissa, niin hyvin, hyvin maltillinen äh, palkan lisää alle prosentti voisi jo vaikuttaa aivan huomattavasti. Ja mielestäni tässä on tehty suuria virheitä, äh, kasvu on hyvin, hyvin alhaista, inflaatio on hyvin, hyvin alhainen. Jos me emme saa korjattua palkkoja ylöspäin, niin me teemme suuren palveluksen, tai itse asiassa emme tee palvelusta niille, jotka pyrkivät tätä sosiaalimalliamme puolustamaan. Dombrovskis aloittaa vastaamalla. Ok. Kiitos kysymyksistä. Pyrin nopeasti reagoimaan muilla komissaarilla vielä lisättävää ensinnäkin maakohtaisten suositusten fokuksesta ja ohjausjakson kanssa virtaviivaistaminen. Ne ovat olleet tavoitteena, kiitos ystävällisistä sanoista. Me painotamme suositusten täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano on aivan kysymys. Mutta kuten aina painotamme, kysymyshän tulee nämä suosituksia eivät määräyksiä. tämän tapana paranee omistamiseen, vuoropuheluun, sosiaalikumppanuuden kautta. Tätä teemme virtaviivaistamalla ohjausaksen kanssa julkaisuaikataulussa. Annamme lisää aikaa vuoropuhelulle ja palautteelle ja pyrimme tasapainoisiin suosituksiin niin, että jäsenvaltiot voivat ymmärtää ja omaksua suosituksia. Euroalueen suositukset muodollisesti kohdettu euroryhmälle. Euroryhmän on elimenä keskusteltava miten euroalueen maita ja niiden makropolitiikkaa koordinoidaan suositusten toteuttamiseen suhteen. Ja tässä mainittiin tulojaan epätasaisuudesta kommentteja ja sitten verotuksesta, tai se varmaan sitä Komissiolla on tämä oikeudenmukaisen verotuksen aloite, joka on juuri lanseerattu, joka liittyy yritysverotukseen, oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. Tämä tahtoi viime viikolla ja varmaan voi sitä pari sanaa. Thank you. Kiitos. Thijssen. Ja. Uh, dank, u. dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Kun meillä täällä tulkkaus on, niin eh, käytän sitä hyödykseni ja vastaan omalla kielelläni. Aivan ensin eh, vastaan Gutierrez Prietolle. Tämä kansainvälisen valuuttarahaston tutkimus epätasarvon lisääntymisestä ja siitä, että tämä on este kasvulle on todella vahvistettu, koska itse asiassa OECD teki aiemmin vastaavan tutkimuksen, joka totesi siihen, että tämä epätasarvon kasvaminen on tekijä, joka estää kasvua. Ja siksipä tällainen uudelleen jako, onpa se sitten verotuksen kautta tapahtuvaa tai sosiaaliturvajärjestelmän kautta tapahtuvaa, sitä todella tulisi vahvistaa, muuten kasvu voi estyä. Niin kuin täällä on todettu, me tietenkin <laughs> soudamme niillä airoilla, jotka meille on annettu. Meillä on nämä omat suositusmahdollisuutemme, mutta todella yhteistyön kautta jäsenvaltioiden kanssa voidaan parhaiten näihin tavoitteisiin päästä. Eli voitte havaita, että eri maakohtaisissa suosituksissa on suosituksia, jotka liittyvät juuri kaikkein äh, heikoimmassa mm, osassa olevien ryhmien tukemiseen äh, ja myös siihen, että äh, työmarkkinoiden sirpaloituminen tulisi pyrkiä estämään. Monissa maakohtaisissa suosituksissa puututaan tähänkin. Tämä sirpaloituminen ei ole mikään hyvä asia ollenkaan. Ja kun pyritään vahvistamaan konvergenssia, niin itse asiassa me komissiosta, komissiossa olemme tästä käyneet ensimmäisen eh, keskustelun ja me käytämme tähän niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme. Tällä hetkellä pyrimme parantamaan kansalaisten tilannetta ja me komissiossa meillä on tietenkin tämä avoin koordinaatiomenettely, me voimme puhua toisillemme me voimme käydä avointa keskustelua myös vertaisarvioinnin kautta ja parhaiden käytäntöjen kautta voimme tukea toisiamme. Ja tarkoitus on tietenkin käyttää näitä kaikkia välineitä, mutta kyllä maakohtaisista suosituksista voitte löytää meidän analyysimme ja voimme aivan varmasti sanoa, että maakohtaiset suositukset ovat saaneet erittäin sosiaalisen leiman tänä vuonna. Kiitos. Thank you. And now Mr. Moscovici. Herra euh, Moscovici. Comme, euh, comme, comme je, je l'expliquais au Sudan. Aivan niin kuin selitin, on lukuisia maita, 17, jotka ovat saaneet verotuksesta suosituksen. Tässä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin veropainetta, joka kohdistuu työhön, pyritään vähentämään ja verotuspohjaa laajentamaan. Vallis totesi jo joku sen sanan komission toimintatavasta verotuskysymyksissä. Meillä on mahdollisuus esitellä parlamentissa hankkeemme, joka on hyvin tärkeää. Tämähän on oikeastaan vastaus parlamentin pyyntöihin. Meidän toiminnassamme on neljä pää toimia. Pää, perusanalyysi on se, että verotus ei enää vastaa taloustilannetta. Tässä oikeastaan on edetty 30-luvun tilanteesta liikkeelle. Nyt tilanne on aivan toinen. Me haluamme yritysverotusta, joka sopii tälle vuosituhannelle. Se mahdollistaa sen, että taistellaan epätasa-arvon tunnetta kohtaan joka syntyy monille veronmaksajille niin, että toimitaan avoimesti. Ja tärkeää on myös välttää se, että valtion kanssa tyhjenee. Tällä hetkellä on verojen kiertoa. Verot eivät tule valtion kassaan. Yritykset eivät maksa verojaan ja rikkaus pakenee verotten ulottumattomiin. Meillä on tämä hanke yhteisestä yhtenäistetystä yhtiöverokannasta – me tartumme tähän kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin niin, että olisi yhteinen veropohja ja sitten konsultointivaihe on tulossa myöhemmässä vaiheessa. Parlamentti varmasti haluaisi tässä enemmänkin, mekin varmasti, mutta olemme todenneet, että tämä on hyvin yleinen hanke ja se koskee kaikkia toimijoita tulevina viitenä vuotena. Ensimmäinen akseli tässä on todellinen toteutettu verotus. Me emme voi enää hyväksyä sitä, että ne valtiot, jotka luovat rikkautta Euroopassa, maksavat hyvin vähän tai eivät ollenkaan veroja. Toteutunut verotus tarkoittaa sitä, että verot luo, maksetaan siellä, missä tuotteita tehdään. Kolmas seikka. Tämä liittyy samaan huolenaiheeseen. Me haluamme avoimuutta lisää ensimmäiset ehdotukset direktiiviksi on tehty jo automaattisesta tiedonvaihdosta verotuskysymyksissä. Me käynnistämme menettelyn, jonka tulisi saada aikaiseksi maakohtaista raportointia. Teemme myös vaikutusarvion. Tarkoitus tässä ei suinkaan ole ikään kuin unohtaa tätä pöytälaatikkoa, vaan nimenomaan avoimuuden kautta edistää asioiden hoitoa. Tätä me tarvitsemme. Neljänneksi ensimmäistä kertaa, kun katsotaan kuinka paljon pöydälleni on kirjeitä tästä aiheesta, niin huomaan, että tämä on tärkeä aihe. Komissio on laatinut luettelon alueista, sellaisista maista, jotka eivät tee yhteistyötä unionin ulkopuolella kanssamme. Tässä mennään enemmän shame-menettelyyn. Jotkut tätä pahoittelevat ja sanovat, että ei, ei, ei, emme me ole tässä kategoriassa, ettemmekö tekisi yhteistyötä. Tämän tarkoituksena on kannustaa yhteistyöhön. Jos joku maa sitten täyttää standardit hallinnosta, jotka on G20 ja muualla määritelty, niin sehän on vain silloin kannuste toimia oikealla tavalla. Listalta pääsee myös pois. Komissiolla on vaiheittainen lähestymistapa. Mehän olemme ottaneet kansallisia luetteloita ja tehneet jonkinlaisen yhteenvedon niistä niin että jos joku maa on kymmenellä kansallisella listalla, niin kyllä se sitten on sitten myös tässä top 30 komissio pyrkii kunnianhimoisesti kohti uudenlaista verotusta, joka sopii tälle vuosituhannelle. Thank you very much, Mr. Mosko. Paljon kiitoksia, herra Moskovitsi. Pari puheenvuoropyyntöäkin on. Emme ole varmoja, josko tähän Catch the Eye-menettelyyn on aikaa. Jos on, listalla olette. Nyt annan puheenjohtajan Ragualtierille, Ekonin puheenjohtajalle, olette vastuussa keskustelun kakkoskierroksesta. Kiitos Marita. Aloitetaan varjaesittelijöillä. Ensimmäinen varjastelijoiden kierros, puolitoista minuuttia per henkilö. Alfred Sansensin. Kiitos puheenjohtaja. Haluan äh, onnitella komissiota tästä virtaviivaistamisesta maakohtaisen suositusten suhteen siitä, että tässä on nyt lukumäärä vähennetty ja keskitytään paremmin. Tällähän todetaan, että kasvu on palaamassa Euroopan unioniin, mutta tämä kyllä mielestäni, tai tuo mieleeni myös sen, miten IMF on todennut kasvun syntyneen. Tässä on itse asiassa viety hyvin paljon työntekijöiden selkänahasta. Työn kustannuksia on vähennetty. Me tiedämme, että aika ohuella jäällä tässä vielä kasvun tiellä ollaan. Kun puhutaan työmarkkinoiden niin kutsutusta joustavoittamisesta, sillä on ollut erittäin vakavia sosiaalisia vaikutuksia Eh, monien miljoonien niin nuorten kuin aikuistenkin elämään eh, tämä joustavoittaminen on tuonut hyvin suurta epävarmuutta. Ja kun nyt eh, katsotaan, mitä tässä on tehty, niin itse asiassa eivät markkinat, vaan kuitenkin äänestäjät viime kädessä päättävät siitä, hyväksyvätkö nämä toimet. Italian, Espanjan, Tanskan viimeaikaiset vaalitulokset osoittavat, että äänestäjät eivät ole kovinkaan vaikuttuneita näistä Euroopan unionin toimista tässä epätasa-arvo ei suinkaan ole vähentynyt, vaan lisääntynyt. Alueiden väliset erot ovat kasvaneet esimerkiksi etelän ja pohjoisen välillä. Samoin sosiaaliturva on heikentynyt monissa jäsenvaltioissa ja niin edelleen. Vaikka nämä maakohtaiset suositukset esitetäänkin, niin usein ne hämmentyvät jotenkin ajatellen koko tätä ohjausjaksomallia. Tähän asti, astiset toimet ovat olleet vahingollisia. Ei voi olla niin, että Eurooppa sen sijaan, että se johtaisi markkinoita, antaakin markkinoiden niin johtaa itseään. Näin ei voi olla. Kun ajatellaan tätä elpymistä ja talouden elvyttämistä, niin tässä on itse asiassa vain äh, vaadittu joustoa työntekijöiltä, mutta äh, heistä ei kuitenkaan ole huolehdittu. Kiitos. Sofia, Sofia Ribeiro, EPP. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Ja toivotaan, pidän tervetulleena tätä ensimmäistä johtopäätöstä, että meidän täytyy tällä poliittisella kaudella pyrkiä kestävään kasvuun talouskasvulla pitäisi olla myönteinen vaikutus työmarkkinoille ja erityisesti työttömyyteen. Jotkut tutkimuksetkin toteavat, että on, on tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat osaa uusien toimenpiteiden laatimiseen, jotka suosivat talouskasvua. Portugalissa on sanottu, että kaikki työpaikat syntyvät äh, tuilla ja vähemmän investoinneilla. Eli tarvitaan kestäviä investointeja, kuten Junckerin suunnitelmassa – työllisyyden luomiseen. Ja se valtiolla täytyy myös harjoittaa vastuullista budjettipolitiikkaa ja harjoittaa välttämättömiä rakennetoimia. Ja sosiaaliset uudistukset markkinatalous, jossa, jolloin liittyy sosiaalinen omatunto. Meidän täytyy antaa kansalaisille parempaa sosiaaliturvaa ja sosiaaliturvajärjestelmiä. Ainoastaan euroalueen tehokas kasvu mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot kykenevät vähentämään liiallisia alijäämiä. Mutta jaan huoleni sosiaaliturvajärjestelmien kestävyydestä tässä jäsenvaltiossa ottaa huomioon merkittävän työttömyysasteen. Tässä Herra kysymys läheisyysperiaatteesta. Me tiedämme, että eläkejärjestelmissä ja työllisyystuen suhteen ja perustulon suhteen on kansallisia jotka voivat vaan vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmän kestävyyteen, mutta missä määrin näitä yhteyksiä ja erityispiirteitä otetaan huomioon olijäämän menettelyssä sitten. paperisastosten edelle pitäisi panna se ajatus, että, että kansalaiset ponnistelevat jo valtavasti. Ja siinä suhteessa Euroopan instituutioiden täytyy puhua yhdellä äänellä. Ei voi onnitella kansalaisia ponnistelusta jäsenvaltioissa. Ja sitten seuraavan päivänä sanoa, että on vielä paljon tehtävänä, että tilanne on kielteinen. So Uh, Anthea Mac McIntyre. McIntyre. Thank you. Um, Kiitos. On hienoa nähdä komission myönteiset raportit Isosta Britanniasta. Se toteaa, että Iso-Britannian talous kasvaa jatkossakin, työttömyys vähenee ja työllisyyden odotetaan kasvavan nopeasti. Siis nämä ovat komission sanoja 1,9 prosenttia. Viimeisimmät luvut viime viikolta vahvistavat tämän ja osoittavat, että palkat nousevat, ovat korkeammalla tasolla seitsemän vuoteen. Kaksi miljoonaa ihmistä on päässyt takaisin töihin ja on hienoa, että huippumäärä naisia on päässyt työhön kiinni. Komissio on aiemmin korostanut sitä seikkaa, että rakenneuudistukset ja joustavat työmarkkinat Isossa Britanniassa ovat vaikuttaneet myönteisellä tavalla työllisyystasoon. Viime kuussa ECOFIN-neuvoston päätelmissä todettiin, että tarvitaan poliittisia toimia ja vahvaa sitoumusta rakenneuudistuksiin kaikissa jäsenvaltioissa, mukaan luettuna oikeiden olosuhteiden luominen kasvulle ja työpaikoille kun katsomme, mitä EU voisi tehdä jäsenvaltioiden auttamiseksi, olisiko komissio samaa mieltä siitä, että lainsäädännön monimutkaistamisen helpottamisella voisimme luoda oikeanlaisen säätelyympäristön yritykselle, jotta ne voivat luoda työpaikkoja. Aivan erityisesti katsoisiko komissio, että kun vähennettäisiin tai poistettaisiin lainsäädännön monimutkaisuutta yksittäisissä lainsäädäntövälineissä, voisimme uudella tavalla rakentaa työmarkkinamme. Esimerkiksi kun otamme huomioon, että 16-28 jäsenvaltiosta käyttää tällä hetkellä opt-out-mahdollisuutta työaikadirektiivissä. Katsoisiko komissio, että kenties tämä olisi yksi sellainen lainsäädäntöhanke, joka voitaisiin vetää pois ja jolla voitaisiin auttaa jäsenvaltioita luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja. Thank you. Uh, kiitos. Dombrovskis, haluaisitko Äh. Okei. Okay. Kiitos kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys EUn ja euroalueen äh, talouskasvusta. Näemme, että kasvua ja helpomista tapahtuu. Kevään talousennuste on vähän myönteisempi kuin talven, mutta hidasta elpyminen yhä on. Tänä vuonna puoli prosenttia euroalueella, joten pyrimme vahvistamaan elpymistä ja uskomme, että tämänhetkinen poliisi miksi ja rahapolitiikka on joustavaa, sopeuttavaa ja suhteellisen neutraali budjettipoliittinen tässä Me odotamme sellaista täksi vuodeksi on poliisi, miksi nyt, tilanteessa, mutta totta on. Kasvatut ovat tietyt lyhyen aikavälin tekijät tällä hetkellä, kuten alhaisemmat öljyn hinnat, EKP määrällinen helpottaminen, euron heikentyminen ja kaikkiin noihin tekijöihin emme voi luottaa koko aikaa. Joten täytyy käyttää aikaa viisaasti rakenne ongelmiin tarttumiseksi taloudessa. Sitten kasvoi nuorisotyöttömyyden suhde. Kuten tiedätte, nuorisotyöttömyys on yksi komission prioriteeteista – että sen äskettäin julkistettua aloitetta voimakkaasti tuottaisin äskettäin julkaiseman listan jäsenvaltioista, jotka voivat hyödyntää takuuta, jotta toivottavasti täytäntöönpanomaan mahdollisimman nopeasti. Ja puheenjohtajan raportissa oli myös tekijöitä, johon, me johon tukeudumme edellisen kysymykseen viitataan. Meillä on merkittävää lähentymistä jäsenvaltioiden tila, tilanteet lähentyvät myös jäsenvaltioiden sisäinen konvergenssi on lisääntynyt. Äh, Tulorat ja muut tekijät ovat meidän myös tärkeitä. Ja mietimme myöskin sosiaalisen suojan minimitason asettamista. Vastauksena äskeiseen kysymykseen yhdessä kuningaskunnan tuloksiin liittyen – Yhdysvallan kuningaskunnat tulokset ovat suhteellisen hyviä. Säätelyn monimutkaisuus huomioiden. komissio komission äsken aloittanut paremman säätelyn aloitteen ja myös REFIT-aloitteen. Mietimme keinoja EUn säätelyn parantamiseksi ja tehostamiseksi. ja sosiaalisektorin ja talouden suhteesta tai se voi varmaan vastata. Kiitos. Taisen. Thank you. Thank Kiitos puheenjohtaja. Herra Santille voin vain todeta sen, mitä Valdiskin juuri sanoi. Me kuljemme kohti tällaista vähimmäissosiaaliturvatasoa ja haluamme vahvistaa konvergenssia sen jäsenvaltioiden välillä, joten minä rohkaisisin myös Euroopan parlamenttia kulkemaan tätä tietä meidän kanssamme ja että tukisitte tätä viiden puheenjohtajan kertomusta aiheesta. Parlamentin puhemies hän myös osallistui tähän työhön niin, että saisimme todella syvennettyä talous- ja rahaliittoa, koska se auttaa meitä kaikkea yhdessä kulkemaan siihen suuntaan, mihin tekin haluatte. Rova Ribeirolle, miten sosiaaliturvajärjestelmistä saadaan kestävämpiä? Tämä on todellinen haaste. Ja jos nyt katsotaan maakohtaisia suosituksia, voidaan nähdä, että me todella pyrimme rohkaisemaan jäsenvaltioita näin tekemään. Tämähän ei ole meidän käsissämme. Voimme vain rohkaista jäsenvaltioita toimimaan. Sosiaaliturvajärjestelmäthän kuuluvat täysin kansalliseen toimivaltaan, mutta tämä on tärkeä ulottuvuus kuitenkin myös maakohtaisissa suosituksissa, koska sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys on äärimmäisen tärkeää koko Euroopan unionille. Siksipä niin kovasti olemmekin korostaneet niin eläkkeiden kuin terveyden hoidonkin tehokkuutta, kustannustehokkuutta, koska joskus parantamisen varaa on aika paljonkin niin, että voidaan parantaa ihmisten palvelujen saatavuutta ja todella niin terveydenhoidon kuin eläkkeidenkin suhteen täytyy pyrkiä mahdollisimman toimivaan hyvään järjestelmään. Rova McIntyre teille toteaisin, että luonnollisesti tarvitaan vähemmän, ei niinkään vähemmän tai enemmän, mutta parempaa sääntelyä. Ei sääntelyn vähentäminen kerro mitään sen laadusta. Tarvitaan parempaa sääntelyä ja siksi meillä tämä paremman sääntelyn paketti komissiossa onkin käytössämme. Me tarkastelemme sitä, miten sääntelyä Euroopan tasolla saadaan parannettua ja toivomme tietenkin, että jäsenvaltiot tekevät samoin. Tässä haluaisin viitata investointipakettiin. Usein ihmiset puhuvat vain investointirahastosta, esiristä, mutta on myös mahdollisuus luoda parempi, paremmat, parempi toimintaympäristö ajatellen investointeja ja näin rohkaista investointeja investointeihin. Sisämarkkinoiden toimivuus tietenkin liittyy sekin tähän kokonaisuuteen. Tämä kaikki on meidän esityslistallamme. Meidän täytyy vahvistaa kilpailukykyämme ja katsoa, miten yritykset saadaan kukoistamaan, mutta samalla täytyy huolehtia sosiaalisesta ulottuvuudesta ja tässäkin tilaa parantamisen varalle kyllä on. Kiitos. Pierre Moscovici. Oui, Juste un mot rapide pour revenir sur ce que disait euh, Valdis. Ihan nopeasti sitä, mitä Valdis sanoi suunnilleen kehityksen ja uudistusten suhteesta. Olemme kiistämättä vaiheessa, jossa talous elpyy, joka sävyttää suosituksia. Tämä on suhdanne kehitystä nousua. Me tiedämme ne alhaiset energiahinnat, alhaiset ohjauskorot, inflaatioista pikkaisen mahdollista helpottamista EKPltä merkitys on olemassa. Ja sitten pitäisi vielä ratkaista jotakin euroalueen ongelmia. Tämä on siis, meillä on vankkaa resursseja, mutta ne ovat suhdannekehityksen liittyviä. Suhdannekehitys tyypillisesti muuttuu. nyt, puhutaan, nyt on tulta purjeessa, sitten ei. Sitten on kysymys, pitäisi kesävässä lopettaa uudistukset talouden parantamiseksi. Tosiasian, että euroalueen kasvupotentiaali, potentiaalinen kasvuaste noin prosentin, ja ehdotamme rakennusuudistuksia, jotka lisäävät potentiaalista kasvuastetta. Ja tämä budjettikonsultti inflaatio ei ole kasvavastaista. Toisekseen rakenneuudistukset eivät ole rak- kasvulle ja oikeudenmukaisuudelle haitallisia. Ja sitten meillä on tämä investointiasteen alhaisuus, joka on ongelma. Ne kriisiä 15 prosenttia. Investointiaste usein laaha usein perässä. Kuu kuuden vuoden kuluttua suunnilleen eurotalous on nyky inflaatioasteella äh, kakkosdivarin talous. Eli me Junckerin suunnitelman mukaisesti haluamme tukea tulevaisuuden kasvualueita. Ja huomenna täysistunnossa hyväksytään Jukkarin suunnitelma, mikä on oikein hyvä askel. Äh, Look Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua saksan kieltä. Kysymykseni haluan esittää herra Dombrovskiselle. Haluaisin kysyä teiltä Isosta Britanniasta sekä Ranskasta. Molemmillahan on liiallinen alijäämä yli 3 prosenttia siis. Ranskan tapauksessa jo kolmatta kertaa on annettu lykkäystä korjaus liikkeelle, mitä tähän liialliseen alijäämään tulee. Eli jo kuuden vuoden ajan Ranska on saanut lykkäystä ja nyt siis vuoteen 2017 asti. Ranskan maakohtaisessa suosituksessa todetaan, että tämä lykkäys on riippuvainen siitä, että Ranska ryhtyy tehokkaisiin toimiin. Ja 10. heinäkuuta 2015 jälkeen tullaan sitten tarkastelemaan, äh, onko nämä toimet äh, pantu täytäntöön. Ja nyt kysyisin teiltä komission jäsen, äh, mihin tehokkaisiin toimiin Ranskassa on ryhdytty, jotka siis ovat perusteena sille, että Ranska jälleen on saanut lykkäystä liiallisen alijäämänsä korjaukseen. Ja miksi ECOFIN totesi, että yhdistyneen kuningaskunnan vastaavat toimet eivät olleet kyllin tehokkaita, vaikka tilanne liiallisen alijäämän suhteen yhdistyneessä kuningaskunnassa on huomattavasti vähemmän ongelmallinen ja yhdistyneessä kuningaskunnassa makohtaisten suositusten rikkomuksia on huomattavasti vähemmän kuin Ranskassa. Voiko tässä nyt olla niin, että tässä kohdellaankin jäsenvaltioita hiukan eri tavoin ja kohdellaanko euroalueen maita silkkihansikkain muihin verrattuna? Kiitos. Yes, around. So next speaker. Kierroshan meillä on. Toivo Alde. Ja, vielen Dank. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, arvoisa rouva komission sen arvoisa herra komissaari. Mm, ALDE-ryhmän kysymys äh, liittyy sekin näihin maakohtaisiin suosituksiin. Tähän haluan keskittyä näe, äh, tässä on tämä sitovuus ja kysymys siitä, miten jäsenvaltiot näitä maakohtaisia suosituksia todella sitten täytäntöönpanevat käytännössä. Äh, voidaan todeta, että jäsenvaltioissa näihin suosituksiin ei suhtauduta kovinkaan sitovasti. Onko teillä sellainen vaikutelma, että jäsenvaltiot nyt ovat enemmänkin sitoutuneet näihin toimiin ja innolla niitä toteuttavat? Ja mihin konkreettisiin toimiin komissio on ryhtynyt, jotta maakohtaiset suositukset todella saadaan toteutettua? Toinen kysymykseni liittyy tähän kokonaisuuteen, maakohtaiset suositukset. Tässä äh, syntyy sellainen vaikutelma, että tässä pyritään nyt äh, tällaiseen kokonaissuunnitteluun Euroopan unionin tasolla, mutta mehän hyvin tiedämme, että kasvu on äh, erittäin riippuvaista siitä, että taloudessa tuotetaan tuotteita, mm, joita markkinat haluavat. Ja siksipä kysyisinkin, että miten tällainen valtiollinen puitteisto tai sääntely voi kasvua luoda näiltä osin. Kun tässä nyt sellainen ajatus alkaa olla yhä enemmän vallalla, että politiikan keinoin voitaisiin saada aikaan kasvua, vaikka empiirisesti voidaan todeta, että ne markkinat toimivat parhaiten, jotka ovat sopeutuneet maailmanmarkkinoihin parhaiten. Kiitos. Ää, kiitos. Marin Harkin. Um, Commissioner... Kiitos. Komissioner Dombrovskis totesitte, että nyt edetään päivää sen jälkeen, kun viisi puheenjohtajaa on kertomuksensa julkaissut. Toisaalta saimme viisi päivää sitten YK sosiaalineuvoston näkemyksen sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurioikeuksista. Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet tämän yleissopimuksen on raportoitu useista maista, muiden muassa omasta maastani Irlannista. En mene yksityiskohtiin kommenttien suhteen, mutta todettiin, että Irlannin toiminta kriisin reagoimisessa keskittyy liiallisesti siihen, että menopuolelta leikattiin, terveydenhoidosta, asuntopalvelusta leikattiin ja puhuttiin myös vaikutuksesta erityisen haavoittuvin ihmisiin. Sitten suositus oli sellainen, niin tässä nyt siteraan varmistaa, että säästötoimet eh, toteutetaan vaiheittain ja lopetetaan ne ja tehostetaan yleissopimuksen vaatimuksia ja päästään kriisiä edeltävälle tasolle. Kun katsotaan maakohtaisia suosituksia, joita Irlannille on annettu, tässäkin siteraan, käytetään mahdollisia windfall-tuottoja, jotta voidaan parantaa olosuhteita ja nopeuttaa alijäämän ja velan vähentymistä. Tässä ei puhuta ähm, niinkään säästökuurin lopettamista ja haavoittuvien ihmisten huomioimisesta. Minun kysymykseni ei niinkään liity Irlantiin, vaan tämä on yleisempi kysymys. Ottaako komissio huomioon ne sitoumukset, joita jäsenvaltiot ovat jo tehneet suhteessa tähän YK yleissopimukseen, joka liittyy ihmisoikeuksiin. Ja voitteko te vaikuttaa tähän sopimukseen ja miten osoitatte tämän maakohtaisissa suosituksissa? Giggles. Commissioners, uh, thank you for... Kiitos komission edustajille tästä kierroksesta maakohtaisia suosituksia. Kaksi kommenttia ja kysymystä. Maakohtaisissa suosituksissa ympäristöulottuvuus, joka mainitaan suuntaviivoissa, katoaa. 2014 oli kahdeksan suositusta, jossa ehdotettiin vihreätä verotuksen painopisteen muutosta. Kaksi suositusta, jotka liittyvät ympäristölle haitallisten tukien poistamiseksi ja 17 suositusta, joilla pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. 2015 oli vain yksi suositus, joka liittyy veropainotuksen muutokseen ympäristölle haitallisiin tukiin nolla energiatehokkuuteen nolla, uusiutuviin nolla. Koko vihreistö sitä katosi. Te olette luopuneet 2020 tavoitteista maakohtaisessa suosituksessa. Tämä on paha pettymys. Tämä on komission aikaisempien lupausten vastaista. Te olette pettäneet meidät ympäristökunnianhimon suhteen. Haluaisinpa tietää miksi. On vielä hyviä syitä vihertää taloutta kilpailukyvyn parantamiseksi. Miksi tämä ei ole enää mukana? Ja lyhyesti kysymys jäsenvaltioiden makotasten suositusten täytäntöönpanon seurana esitykset. Tämän seuraamiseksi täytyy yhä käydä työpapereita. Miksi sillä mitään helppoa vertailutaulukkoa? jonka valtaa simppeliä nähdä, ryhtyykö jäsenvaltio, ottavatko jäsenvaltiot omat yhteiset päätöksensä vakavasti. Dombrovskis. Thank you quite, uh... Kiitos. Tässä tulikin uh, aikamoinen joukko kysymyksiä. Pierre voi vielä sitten uh, syvällisemmin vastata näihin talouskysymyksiin, mitä tulee Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan liialliseen alijäämään ja tähän. Ensinnäkin kannattaa varmasti todeta, että Yhdistyneen kuningaskunnalla on poikkeus näistä säännöllisistä tai säännönmukaisista hallintomalleista ja myös mahdollisista rangaistuksista. Eli yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla voimme todeta, että yhdistynyt kuningaskunta ei ole ryhtynyt kyllin ponnekkaisiin toimiin liiallisen alijäämän purkamiseksi, mutta mikä näköistä seurantaa prosessia tälle toteamukselle me ei ole. Mitä Ranskaan tulee, Ranskaan liittyy tämä säännönmukainen hallintomenettely. Ja niin kuin aivan oikein totesitte, Ranska on, Ranskalta on pyydetty 10. kesäkuuta mennessä eh, budjettiehdotuksensa. Näin Ranska on itse asiassa tehnytkin. Ja täytyy todeta, että kun me eh, lykkäsimme tätä menettelyä vuoden 2017 totesimme, että Ranskan on toteutettava finanssipoliittisia ja verotuksellisia uudistuksia. Tänä vuonna itse asiassa 0,2 prosenttia BKTstä sopeutustoimia ja tämä tulee myös heijastumaan neuvoston päätökseen. Ja niin kuin Pieri jo totesikin, me olemme tällä hetkellä arvioimassa Ranskan ehdotuksia, sitä, että ovatko ne yhdenmukaisia neuvoston eh, suositusten kanssa ja analyysimme tulee sitten aikanaan. Mutta merkittävä ero todella on eh, tämä yhdistyneen kuningaskunnan poikkeus tietyistä menettelyistä. Se on vapautettu, Ranskaa ei ole. Ja tämä todella aiheuttaa tämän tietyn eron. Eh, mitä sitten tulee tähän maakohtaisten suositusten toteuttamiseen sekä sitoutumiseen koko tähän järjestelmään. Minähän jo viittasinkin siihen, miten pyrimme sitouttamaan jäsenvaltiot entistä paremmin toteuttamaan näitä uudistuksia. Me ymmärrämme nyt entistä paremmin ne jäsenvaltioiden huolet ja jäsenvaltiot ymmärtävät varmasti entistä paremmin ajatuksen meidän suositustemme taustalla ja olemme todella saaneet aikaan tasapainoisempia ratkaisuja, jotka jäsenvaltiot myös helpommin voivat hyväksyä. Mitä sitten tulee tähän yhteiseen suunnitteluun ja yhtenäismarkkinoiden toimimiseen sekä yhteisvaluuttaan, niin tietenkin nämä kaikki asiat vaativat tiettyjen poliitikkojen koordinoimista, ja näinhän me juuri nyt olemme tässä vaiheessa tekemässäkin. Sitten asiakirjoista luonnollisesti otamme myös kansainväliset puitteet huomioon. Ja minä jo tässä totesinkin, että pyrimme vahvistamaan myös sosiaalista ulottuvuutta, mitä ohjausjaksoon tulee. Marian voi varmasti tähän kysymykseen vastata vielä yksityiskohtaisemmin. Ympäristöulottuvuus. Niin kuin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani totesin, kun meillä nyt on tämä virtaviivaistettu prosessi. Olemme vähentäneet suosituksia noin kolmanneksella ja olemme myös soveltaneet periaatetta, jossa päällekkäisyyttä pyritään välttämään. Eli jos asia on hoidettu toisen politiikan alueella, niin sitä ei tule toistaa toisella, jotta sitten on koko joukko poliittisia puitteita, joissa puhutaan esimerkiksi energiasta, energiatehokkuudesta, päästöistä. Ja niin kuin totesin, se tosiasia, että jotkut maakohtaiset suositukset ovat tässä nyt eh, hävinneet, ei suinkaan tarkoita sitä, että komissio olisi ne unohtanut. Ne on vain nivottu muihin, muihin politiikan aloihin. Ja jos tässä havaitsemme jotain ongelmia täytäntöönpanossa, niin luonnollisesti voimme palauttaa käsittelyyn vielä tiettyjä kysymyksiä, mutta ehkä kollegat voivat vielä täydentää. Aivan muutama sana täydennykseksi Valdisin sanoihin. Ensin Ranska versus yhdistynyt kuningaskunta. näiden maiden välillä on vertailukelpoisuutta. Molemmat ovat saaneet uuden määräajan, jotta ne voivat täyttää sitoumuksensa, kun ajatellaan vakaus- ja kasvusopimusta vuosina 2016 ja 2017. Kumpikaan ei ole suotuisemmassa asemassa toiseen nähden. Määräaika on sama, vaikkakin jäsen on aivan oikeassa todetessaan, että Ranska on nyt tässä jamassa jo kolmatta kertaa. Eroja on kuitenkin kaksi. Ensinnäkin se, että kaikki varmasti tietävät tämän seikan. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole euroalueen jäsen. Yhdistyneen kuningaskunnan sitoumukset ovat vähemmän sitovia kuin Ranskan noudattamat päätösten seuraukset niin ikään eivät suinkaan ole vähemmän merkittäviä, mutta ovat vähemmän sitovia luonteeltaan. Sorry, Mr. Luke. Niin, olen pahoillani, edustaja Luke. Toinen ero on se, että yhdistyneen kuningaskunnan osalla olemme tehneet sen toteamuksen, että ei ollut riittävästi tehokkaita toimia. Kyseessä oli vanha suositus vuodelta 2009, jossa todettiin, että vajetta täytyy vähentää 1,75 prosentilla vuosittain. Näin ei tietenkään sitten ollut, ja tästä syystä todettiin, että tehokkaita toimia ei ole toteutettu. Ja tämä oli sanottava ja asetettava uusi määräaika. Ranskan tilanne ei ole samanlainen. Olemme kolmeen otteeseen asettaneet määräajan ja Ranska. Ranskan osalta ei ollut kyseessä tämä sama, eli ei tehokkaat toimet. Nyt kun katsomme, mitä tänä vuonna tapahtuu, niin lähipäivinä reagoimme asianmukaisesti. Tässäkin on ero. Mainitsitte perustamissopimukset. Me toimimme vakaus- ja kasvusopimuksen pohjalta. Näin meidän täytyy aivan objektiivisesti toimia. Ja sitten toinen kommentti liittyy liittyy suositusten ikään kuin omistajuuteen, omaksumiseen. On hyvin vaikeata arvioida, missä määrin, minkälainen osuus on suosituksista omaksuttu. Meillä ei ole mitään tilastotietoja, mutta kenties voitaisiin puhua noin 15 prosentista, niin kuin tässä mainittiin. Sitten on tällaisia ulkopuolisia suosituksia, joita jäsenvaltiot toivovat ja me toivomme, että voimme parantaa tilannetta tältä osin. Aivan niin kuin on todettu, esimerkiksi ympäristöverotuksesta emme sitä suinkaan hylkää. Tästä syystä me olemme esittäneet vähemmän suosituksia, mutta ne ovat tuolta strategisempia. Ja tämä on toteutettu avoimuuden hengessä. Me katsomme, että me selitämme paremmin kansalliselle parlamentille, myös kansalaisyhteiskunnalle ja totta kai myös Euroopan parlamentille tätä sisältöä. Tällä tavalla uskon, että voimme toimia niin, että suositukset tulevat kunnioitetuksi ja ne myös omaksutaan helpommin. Thank you. Yes. Kiitos. Anteeksi. Yhteen kysymykseen unohdin vastata täytäntöönpanoa koskevan helpon tiedon saantiin tai taulukkoihin, liittyen herra Gigoldin. Itse asiassa helposti arvioitavia taulukkoja on tämä niin sanottu säätiedote. Se koskee maakohtaisia suosituksia. Siinä on jokainen suositus, joka jäsenvaltiolle on annettu edistymisen aste, kuinka paljon nollasta täyteen. No, nämä ovat tiedotuksia ja helposti käytettäviä. Niitä voi käyttää. Anteeksi, sir, olemme tehneet analyysin, mutta ei ole mitään taulukkoa, joka vertailisi kaikkia jäsenvaltioita, ja jota voitaisiin helposti käyttää, jotta jäsenvaltiota voitaisiin painottaa täytäntöpanoa. Tämä taulukko on tekninen ja näyttää tekniseltä. Sellaiseksi on varmaan suositteltukin. Se on sääli. Olisi helpompi pidestää paineita. Yritetään. We will try to make also the table across. Yritetään tehdä tällainen jäsenvaltiokohtainen taulukko. Se on varmasti toteutettavaa. On meidän eduissa, että meillä on kuvasta helppolukuinen esitys sekä jäsenmaakohtainen että vertaileva. Marian, you would like to add something? Or... Marian, haluaisitko lisätä jotain? The Ehkä ihan lyhyt lisäys Rova kysymyksen kysymykseen vielä. Kyllä luonnollisesti me pidämme huolta kansainvälisistä sitoumuksista liittyen vaikkapa ihmisoikeuksia ja niin edelleen, mutta täytyy myös muistaa tosiasiat. Me työskentelemme kolmella rintamalla yhtä aika, samanaikaisesti. Yhtäältä meidän on otettava huomioon budjetti, kuri, ja meidän täytyy todella huolehtia tästä ja toiseksi tarvitaan rakenneuudistuksia siitä huolehtimiseksi, että saamme järjestelmämme kestävämmälle pohjalle ja että tulevaisuudessa tilanne tätä kautta helpottuu ja aiempi komissio ja parlamenttikin tätä pyrkivät hoitamaan. Tarvitaan lisää investointeja ja tätä varten meillä on investointipaketti. Tämä oli kolmas ulottuvuus ja nämä kaikki kolme liittyvät äh, ohjausjaksokysymykseen sekä näihin makohtaisiin suosituksiin. Ja kun näitä suosituksia nyt tarkastelette äh, eri jäsenvaltioiden kohdalla, niin Rova Harkin voitte havaita, että ähm, kyllä täällä on suosituksia jäsenvaltioille, muun muassa Irlannille sen suhteen, että että heikossa asemassa olevia ryhmiä erityisesti otetaan huomioon ja että huolehditaan tällaisesta sisällyttävästä kasvusta, että kukaan ei jää kyydistä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Now. Kiitos. Patrick Le kiitos. Kiitän teitä selityksestä, mutta yksi asia kyllä ällistyttää. Olipa tilanne mikä vaan. Suositukset ovat aina samat. Ja aina samassa muodossa. Aina työntekijöitä vastaan. Aina prekaaritten työsuhteiden lisäämiseksi. Aina yksityistämisen tai puolesta tai julkisten hyödykkeiden omaisuuden myymiseksi. Ja aina Moskovisi sanoi, että eilen ollut kasvua ja suhteet olivat välttämättömiä. Säästöpolitiikka oli välttämätöntä ja nyt on kasvua. Ei pidä ponnistella vähemmän, vaan pidä, pitää kiihdyttää ponnisteluita. Joku ei kyllä nyt natsaa. Esimerkiksi suuri yritet, suuret monikansalliset yritykset tekevät valtaisia voittoja. Ei tällä koskaan puhuta sitä, että pankilla olisi kannusteita toisen tyyppisiä luottoja varten, jotta voitaisiin tehdä ympäristöä ja työ, työllisyyttä parantavia investointeja. Puhutaan viidestä puheenjohtajasta, mutta suuntaviivat aina pysyvät ennallaan. En jatka sen suhteen, mutta ennen näitä kertomuksia. Lopetan puheenjohtaja. Meillä on ollut vain yksi puheenvuoro puheenjohtaja ennen kuin tällaisia kertomuksia laaditaan, miksei sitä ensin tasetta suositusten täytäntöpannosta ja vakauspakettikin täytäntöpannosta ihmisten kannalta, ei ainoastaan makrotalouden kannalta. Se, että aina puhutaan uudesta talous- ja rahaliitosta sen vahvistamisesta, kun me, koska me puhumme demokraattista, sosiaalisesta, vihreästä Euroopasta. Madeline. Karin Madelli. Merci. Merci, monsieur le président. Euh, Madame et messieurs. Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsenet, minulla olisi aivan nopea kysymys. Aiotteko? There is another one. Ah, Toinen mikrofoni on siinä lähellä, edellinen ei toiminut, sanoo puheenjohtaja. May, may you change place. I... Kenties voitte vaihtaa paikkaa. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenet, oletteko luopuneet köyhyyden poistamistavoitteesta, joka määriteltiin Eurooppa 2020 strategiassa? Jos näin on, niin minä olen todellakin suuttunut, vihainen. Komission jäsenet, Miten konkreettisesti aiotte toimia, jotta köyhyyttä vastaan voidaan taistella ja äh, myös yhdistyneessä kuningaskunnassa tilastotiedot räjähtävät käsiin, kun ajatellaan köyhien määrää, syrjäytyneiden määrää ja erityisesti niiden määrää, jotka asuvat huonosti. Olette todenneet, että kolmanneksella on voitu työttömimäärää vähentää. Äh, me olemme huolissamme, koska me näemme, että on todellakin puutetta selkeästi, selkeästi sosiaalisista suosituksista. Vuosikausia tässä parlamentissa on suositettu minimistandardeista sosiaaliselle alalle, minimitulosta, sitten vihreät työpaikat ja agenda niistä. Moskovisi, te puhuitte tulevaisuudesta. 2100-luku on ekologisen siirtymän vuosisata ja energiakysymysten vuosisata. Kun puhutaan vihreistä työpaikoista ja niiden tulevaisuudesta, niin silloin puhumme nimenomaan energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiasta ja niin edelleen. Miten todella aiotte toimia niin, että nämä huolet huomioidaan myös ohjausjaksossa? Ja sitten herra Moskovisi, te olitte Ranskan talousministeri. Teillä on ajatus, uskomaton ajatus siitä, että kyllä minä päätän puheenvuoroni euroalueen budjetti ja että olisi yhteinen työttömyyskorvausrahasto. Voidaanko tämä toteuttaa, koska kiire on kyllä valtava? Sori. Kunnioittakaa aikarajoja. Muuten, muuten eivät saa aikaa. Puolitoista minuuttia. Olen jossain määrin suopea ylityksille, mutta en täysin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaarit. Ensiksi kommentti. Joka kerta kun puhutaan suosituksista, niin tilanne on vähän omituinen. EU ja komissio ja jatkavat suosituksissaan ja kiristävät jäsenvaltioita täytäntöönpanojen suhteen. Näitä, mitä Kreikassa tapahtuu. Näin on tapahtunut ennenkin muissa maissa. Tarkistuks... Suosituksia tarkastellessa toinenkin asia tulee mieleen. Ongelmien ratkaisemiseen sijasta Komission reseptit ovat aina samat, tuloksista riippumatta. Ratkaisun etsimisen sijasta luodaan uusia ongelmia. Ne uudet ongelmat, joita instituutiot nyt luovat, liittyvät julkisen eläkejärjestelmän kestävyyteen. Ja niillä pyritään legitoimaan uusia leikkauksia julkisten eläkejärjestelmien ainoa kestävyysongelma on työttömyys. Ja ohjelmat ovat luonneet työttömyysongelman. Portugalissa 500 000 työpaikkaa on hävinnyt. 300 000 ihmistä on jättänyt maan. He, jos olisivat jääneet maahan, olisivat maksaneet sosiaalimaksuja Eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmällä ei olisi ollut mitään ongelmia. Koska te olette ratkaista ongelmia, joita olette luoneet uusien ongelmien luomisen sijasta. Koska tavoitteet ovat aina samat. ES-valtioiden talousjärjestelmien romahtaessa maakohtaiset suositukset ovat makrotaloudellisen tietämättömyyden ohjelmia, tietämättömyyden, jota komissio asettaa lopetan puheenjohtaja että vetää ajan muilta. Minä olin juuri lopettamassa, Roberto. Olin juuri lopettamassa, kiitos. Laurel Gea. Grazie Presidente. Komissaari. Laura Gea. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Tilanne on aina ihan sama. Keskustelemme talouden vakauttamisesta ja maakohtaisista suosituksista. Kyse on kasvun elävöittämisestä ja sitten puhutaan rangaistuksista ja seuraamuksista, kun sitoumuksia ei kunnioiteta. Kysyisin, että eikö tämä ole hiukan skitsofreninen tilanne, että tässä pyritään jotenkin järjestämään nämä äh, asiat niin, että neljä saataisiin sopimaan ympyrään. Näin ei varmaankaan onnistuta. Pahoittelen, minä arvostan teitä kovasti, mutta olen kyllä hyvin pettynyt tähän ja kyllä tässä täytyy äh, syvään ottaa henkiä, hen, hetkeä, kun kuulee, että työttömyys on laskenut 11,9 prosenttiin. Muistakaa nyt, että kyse on ihmisistä, ihmisistä Euroopassa, ihmisistä, jotka joutuvat elämään aivan epäinhimillisissä olosuhteissa. Ymmärrättekö tämän? Meidän Eurooppamme vaatii todella syvällistä uudistusta, rakenneuudistusta tarjota. Meidän on tarjottava sosiaaliturvaa. Tästä ette ole sanoneet, että kukaan teistä yhtään mitään. Sana sosiaalinen, sosiaalinen kyllä täällä toistetaan, mutta kun kyse on ihmisistä, kansalaisista, olen todella kyllästynyt kuulemaan tällaisia tyhjiä ehdotuksia. Entäpä kansalaiset ja heistä huolehtiminen? No niin, aikakin taisi jo loppua. Kiitos. Ja sitten Toinen kysymysryhmä. Mulla ei ole aikaa. Saisimmeko viimeisen vastauskierroksen? Mutta mennään vielä viidennelle. Tavanenkään. Kiitos puheenjohtaja. Mitä pidemmälle mennään, sitä pidempi ovat ainakin kollegojen puheenvuorot. Täällä siltä vähän vaikuttaa. No, te puhuitte tästä rakenteellisesta työttömyydestä ja hyvä, niin tämä on äärimmäisen huolestuttavaa. Mitä makohtaisiin suosituksiin tulee? Nuorisotyöttömyyttä ei kuitenkaan ole mielestäni kylliksi otettu huomioon. E, e, vaikuttaa siltä, että se ei olekaan enää avainasia komissiolle. Monissa jäsenvaltioissa nuorisotyöttömyys on aivan valtavan suuri ongelma. Mitä komissio oli taitanut tehdä asialle? Kiitos. Thank you, Thomas Mann. Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Ich denke... Kiitos. Tämä ensimmäinen keskustelu oli mielestäni tärkeä sen selvittämiseksi, että kyse on todella siis maakohtaisista suosituksista. Tehdään ehdotuksia. Kyse ei ole mistään asetuksista. Tässä läheisyysperiaatetta on kunnioitettava. Ja toki me voimme sitten painostaa toteamalla, että ehkäpä tässä and Shame-mallissa jatkossa ei jouduta ketään syyttelemään, vaan että hyvät esimerkit ruokkivat toisiaan. Marian Tyssenille toteaisin, että kun puhutaan työmarkkinoiden uudistuksista ja sosiaaliturvauudistuksista, niin vaikuttaa siltä, että kyse onkin vain sääntelyn purkamisesta, eli aikaan saadut suojelujärjestelmät vaarantuvat. Miten tämä saadaan hoidettua? Toinen kysymykseni kun ajatellaan näitä rahastoja, joita meillä on käytössämme, miten joustavia ne ovat, jos esimerkiksi koulupudokkaita on suuri määrä, niin meillähän on sosiaalirahasto käytettävissämme. Entäpä sitten nuorisoaloite, jos sitä varten ei ole kylliksi rahaa, niin eikö sitä voitaisi rahoituksen kautta priorisoida niin, että ei syntyisi tällaisia vääristymiä. Kolmas kysymys teille kaikille tämä aina esitetään yhtäällä budjettipolitiikkaa ja säästöt ja toisaalla sitten investoinnit, mutta kun nämä kuuluvat yhteen, hyvään taloudenpitoon kuuluu se, että kasvun aikoina investoidaan, että saadaan aikaan parempi tilanne. Miten tämä tasapaino saataisiin vahvemmin Euroopassa aikaan? Kiitos. Thank you. Annemans. Mikrofoni. Micro, micro. Okei. Okay. Voisitte dank Puheenjohtaja, kiitoksia. Täällä nyt äh, tarkastellaan makohtaisia suosituksia. Makrotalouden epätasapainoon mielestäni tulisi puuttua. Kyllä varmaankin ilmeistä on, että epätasapaino on huono, huono asia myös eurolle, kun ajatellaan kaikkia näitä ongelmia, joita eurolla on. Ja myös nämä kauppatase epätasapainot ovat suuri heikkous Euroopan unionissa. Euroalue saa aika huonoja arvo, arvosanoja. Esimerkiksi Belgia saa tässä piiskaa, kun ajatellaan vaikkapa työmarkkinoiden tilannetta. Ja kun ajatellaan sitten vaikkapa Saksan tilannetta, niin äh, äh, Saksa tässä on porskuttanut ja taas eteläinen Eurooppa äh, kärsinyt. Mihinkä rakenneuudistuksiin Belgia on ryhtynyt makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi viime vuosina? Mitä komissio sanoo tähän ja mitä komission jäsen aiotte lyhyellä aikavälillä ehdottaa Belgialle, että että tartuttaisiin todella kunnolla nuorisotyöttömyyteen. Se on suuri ongelma. Kiitos. Thank you. Now Mr. Bala. Balas. Um, on veut répondre à... Kiitos. Rakenteellinen ongelmalla on Euroopan taloudessa ja kun katson Ranskan suosituksia, niin työmarkkinoiden joustavuus, verotaakan pienentäminen, investoinnit, työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen, nämä ovat aika tavanomaisia reseptejä. Yllättävää on se, että ei puhuta minun mielestäni todellisesta aiheesta. Kun ajatellaan budjetissa olevia puolustusmenoja, demografinen tilanne on meillä aivan toisenlainen kuin muualla. Satoja tuhansia tulee uusia ihmisiä joka vuosi, sitten koulujen ongelmat, niistä ei puhuta, ei puhuta eriarvoisuudesta, joka nousee joka puolella Eurooppaa. Tämä myös eh, IMF ja OECD ovat nostaneet esille. Ei puhuta myöskään asuntopolitiikasta ja sen puutteista. Niin nekään. Ei puhuta eh, ekologisesta murroksesta ja siirtymästä, ja tämä on tulossa todellakin. Usein virheitä tehdään, ja tässä on melkomoinen virhe. Eikö komission jäsenet pitäisi nyt jo muuttaa toimintatapaa ja logiikkaa? Thank you. Uh... Kiitos. Yksi katvi, ai. Sandra. Merci, monsieur le président. Kiitos. Hyvät komission jäsenet, on totta, että suhdannekehitys on myönteisempi ja kasvu on nyt nupulla, vaikka pehmeitä se on, kuten Dombrovskis sanoi kasvuun palaamiseksi. Sen, sen palaaminen, sen vaikutukset ovat hyvin epätasaiset eri Euroopan maissa. Kasvun vaikutukset myös ovat kiinni työttömyyden tyypistä. On yksi työttömyyden laji, joka ei tästä hyödy, no, ovat pitkäaikaistyöttömät tämän yleistä Euroopassa. Ja kysymykseni on, mitä aloitteita ollaan ja millä rahoituksella pitkäaikaistyöttömyyden vastaiseen kamppailuun. Kiitos, Dombrovskis. Uh, thank you. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Pari vastaamaan kysymyksiin nippuina. Useampi oli samansuuntainen. Ensin kysymys sosiaalisesta unionista tai sosiaalisen suojelun tasosta. Mainitsinkin jo, että teemme tänä vuonna ohjausjakson sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi sosiaalisten ja työttömyysindikaattoreiden laajempi käyttö osana ohjausjaksoa tullaan jatkumaan. tällaisin, että muutkin komissaarit tukevat tätä aloitetta, jolla pyritään lähentymisen konvergenssiin sekä jäsenmaiden kesken että sisällä liittyen työttömyyteen, myöskin sosiaalisen suojelun perustason pohjan luomiseksi. Tämän idea, jota ei aikaisemmin ole ollut. Komission puheenjohtaja on tehnyt kannatuksesta selväksi en kannattaisi sellaista muotoilua, että EU olisi toteuttanut viiden puheenjohtajan raporttia, vaan komission puheenjohtaja, parlamentin puhemiehen ja kolmen muun puheenjohtajan kanssa on laatinut tämän raportin. Ei tämä ole mitään, mikään me EUta vastaan, vaan tämä on yhteistä työtä. Työttömyys otettiin saman kerran esille. Se on päähuolen aiheita. Tätä tarttua helpottamalla luottia kasvaa tukemalla. Täytyy olla myös kohdistettuja sosiaalisia toimia mukaan lukien aktivointitoimet, koulutus, elämän, koko elämän jatkuva oppiminen, niin tennisillä on työmarkkinoilla tarvittavia taitoja. Kuten mainitsin, nuorisotyöttömyys on yksi avainprioriteeteista. Ja keskitymme kovasti nuorisotyöttömyysohjelman täytäntöönpanoon. Marjan varmaan puhuu sitä enemmän. sitten useamman jäsenmaan ja EUn, äh, Saksan vastakkaisuus, mutta minä en näe ristiriitaa. En näe mitään ristiriitaa sen kanssa, että nämä, joilla on budjettipoliittista liikkumavaraa käytetään kasvun investointien vahvistamiseksi. Meillä on tämä kynnysarvo 6 prosenttia BKTstä ja vastatase ylijäämää. Jos ne ylitetään, tarkastelemme syitä. Saksan kasvasostus on investointien helpottaminen ja taloudellisesta puolen tukeminen ää, finanssipoliittisella liikkumavaralla. Ja Saksa onkin julkistanut äskettäin useamman aloitteen 10 miljardin investointipaketti kolmeksi vuodeksi 5 miljardia erityisesti alueisiin panos Junckerin investointisuunnitelmaan. Sieltä tähän suuntaan talvelta. For this opportunity to house this exchange of uh, views and... Uh... Komissio varmasti auttaa. Kiitos. I made a mistake. With... Te virheen. En nähnyt Tamborsania, joka on listalla. Ette ole tässä samalla sektorilla kuin muu ryhmä. Annan teille puheenvuoron, mutta Max minuutti. ja saatte kysyä jotain. Thank you, Chairman. Commission Moscovici on. Thank you, Chairman, for this opportunity. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta. Ihan tekninen seikka on nyt mielessäni, jonka halusin nostaa esille. Kun ajattelemme työttömyys- ja työllisyystilastoja, niin ILO ja monet muut järjestöt harkitsevat sitä, että pidettäisiin työllisinä niitäkin, jotka ovat vaikkapa tunnin työssä viikossa. Esimerkiksi Unkarin kansalainen työntekijä, vaikkakin hän on yhdistyneessä kuningaskunnassa töissä, olisi mukana tässä. Sanoisin, että näiden tilastojen kanssa on oltava varovainen, muutoin teemme vääriä päätöksiä. Minä puhuin nopeasti. Missioner Tyson. Tyson. Thank you. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajat, Täällä puhuttiin siitä, että me aina keskitymme järjestelmiin emmekä ihmisiin. Toistan tässä nyt vielä, että koko, poliis, koko komission politiikka on Euroopan kansalaisten palveluksessa. Kun me puhumme rakenneuudistuksista, kun me puhumme investoinneista, kun me puhumme kaikista toimistamme, niin tarkoituksenhan on aina tehdä tästä parempi paikka ihmisille, tarjota ihmisille – paremmat mahdollisuudet tehdä työtä ja saada sosiaaliturvaa siinä tapauksessa, että he sen tarpeessa ovat. Jotkut äh, parlamentin kollegat äh, kuvailivat tiettyjä tavoitteita, jotka haluaisivat toteuttaa. Osa niistä tuemme mekin, mutta haluan kuitenkin todeta, että meillä on oma toimivaltamme jäsenvaltioilla omansa. Meidän täytyy toimia näissä puitteissa. Emme me voi puuttua asioihin, joissa meillä ei ole toimivaltaa, vaan tässä teemme sitten yhteistyötä esimerkiksi Eurooppa 2020 hankkeen puitteissa ja muiden hallintojärjestelmien puitteissa, mutta emme me voi kaikkea säännellä Euroopasta käsin. Monet asiat, hyvin monet asiat päätetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kyllähän te tämän kaikki tiedätte. Samoin täällä esitettiin kritiikkiä sen suhteen, että tällä hetkellä kestävyyteen, sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen keskitytään liikaa. Kun ajatellaan kansanterveyttä, eläkkeitä, niin kyllähän ne tulevat esiin maakohtaisissa suosituksissa, mutta mitä järjestelmien kestävyyteen tulee ja myös eläkkeiden kestävyyteen, joka on tässä ikään kuin alakohtana, niin äh, kyllä jäsenvaltiot äh, ovat äh, luonnollisesti näistä asioista tietoisia. Tässä on tehty jäsenvaltioissakin pitkän aikavälin ennusteita ja meiltä pyydetty myös ehdotuksia ja suosituksia. Meidän on huolehdittava paitsi sosiaaliturvasta tässä ja nyt myös siitä, että tulevilla sukupolvilla on hyvä sosiaaliturvan taso ja suojan taso ja siksi tarvitaan tätä kestävyyttä, järjestelmien kestävyyttä myös tulevaisuudessa. Sitten Kendelaide puhui siitä, että suosituksissa ei ole keskitytty yhtä lailla nuorisotyöttömyyteen kuin aiemmissa suosituksissa. No voi vaikuttaa ehkä siltä, että tähän ei ole keskitytty, mutta se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Valdisan tuossa jo totesi, että ennakkorahoitus nuorisotakulle. Tämä nuorisotyöttömyysaloitteen alla on saanut lisäystä me olemme antaneet jäsenvaltioille jopa 30 prosenttia, jotta ne voivat antaa konkreettista sisältöä nuorisotakuulle ja haluamme todella huolehtia siitä, että budjetti ei tässä tule vastaan, vaan että hanke saadaan käynnistettyä. Me olemme saaneet parlamentilta tukea tälle. Haluan kiittää teitä tässä vielä. Mutta todella siis kyllä tämäkin varmasti todistaa, että nuorisotyöttömyys on äärimmäisen lähellä sydäntämme. Mitä yksittäisiin jäsenvaltioihin tulee, niin tällä hetkellä jäsenvaltiot toteuttavat vuoden loppuun mennessä tiedon keruuta tilastotietoa nuorisotyöttömyydestä ja tämä tieto tulee sitten meille ja on tärkeää, että te parlamentin jäsenenä vielä painostatte jäsenvaltioita, että saamme niiltä mahdollisimman kattavat tiedot, jotta me voimme sitten tältä pohjalta, kun arvioidaan monivuotista rahoituskehystä sen puolivälin puitteissa, niin on tärkeää, että voimme tuolloin tehdä vielä korjausliikkeitä, jos näitä tarvitaan, ja että voimme myös osoittaa, mitä on jo saatu aikaan, että esimerkiksi nuorisotakuu todella saa aikaan myös aitoja tuloksia. Sitten täällä osa teistä kysyi suunnitelmistamme pitkäaikaistyöttömyyden suhteen. Pitkäaikaistyöttömyys on todella sitkeä vaiva. Olemme havainneet, että nuoriso työttömyys on äh, vähentynyt ehkä hieman, äh, eikä tässä kun puhuttiin nyt äh, työttömyyden, työttömyyslukujen laskusta 11,9 prosenttiin, älkää nyt kuvitelko, että me tähän olemme jotenkin tyytyväisiä, koska joka ikinen työtön on yksi työtön liikaa. Mutta pitkäaikaistyöttömyys on todella sitten vielä hyvin sitkeä vaiva, ja sekin se on säilynyt samalla tasolla, jopa lisääntynyt tietyissä jäsenvaltioissa. Ja olette aivan oikeassa siinä suhteen, että jotain asialle on tehtävä. Ja tulevina viikkoina, vielä ennen kesälomaa, tulemme tekemään ehdotuksen eurooppalaisen rahaston käynnistämisestä jäsenvaltioiden avuksi pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi niin, että pitkäaikaistyöttömät voisivat saada ihan henkilökohtaista neuvontaa ja tukea, koska usein pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy monia muitakin ongelmia, terveysongelmia, lastenhoito-ongelmia ja niin edelleen, joten me tarvitsemme todella tällaista henkilökohtaista neuvontaa näille ihmisille ja tulemme tästä antamaan jäsenvaltioille ehdotuksia ja tueksi sitten sosiaalirahaston rahoitusta. Thomas Mann totesi, että tarvitaan aktiivisempaa työmarkkinapolitiikkaa tiukkaa ja täytyy estää työmarkkinoiden sirpaloituminen, täytyy suojella ihmisiä. Täytyy huolehtia siitä, että jokainen löytää oman paikkansa. Meidän on pysäytettävä tällainen järjestelmä, jossa esimerkiksi ne, jotka ovat mukana, saavat kyllä tukea ja niin edelleen, mutta ne, jotka joutuvat ulkopuolelle, jäävät täysin yksin jos me haluamme todella tätä työmarkkinoiden segmentoitumista torjua, niin todella täytyy tehdä esimerkiksi, kun ajatellaan tällaisia epätyypillisiä työsuhteita, ne ovat hyvä askel päästä työmarkkinoille, mutta ne eivät saa olla pysyvä järjestely niin, että ihmiset voivat todella elää työllään. Ja tässä kyllä ehdottomasti parannusta tarvitaan. Toivon puheenjohtaja, että nyt vastasin esitettyihin kysymyksiin. Ai niin, sille vielä puhuitte Pelkiasta ja kysyitte Pelkian eh, numeroista. Minä en puhu täällä nyt Pelkiasta, minä puhun koko Euroopasta. On tärkeää, että työttömien määrä Euroopassa vähenee, että nuorisotyöttömien määrä Euroopassa vähenee, eikä täällä tarvitse, eikä jouduta puhumaan sitten menetetystä sukupolvesta meillä on rahasto, me teemme kaikkemme, me rohkaisemme jäsenvaltioita ja pyrimme saamaan aikaan lisää investointeja, lisää työpaikkoja niin, että mahdollisimman moni saadaan työmarkkinoille, myös nuoret, ehdottomasti. Kiitos. Jerry On vähän sattumaa, mutta näyttää sillä, että kysymykset, jotka eivät ole saaneet vastauksia, ovat ranskalaisten kollegojen joten pitää vastata. Voin rahoitella leijä rikkeä, että komission prioriteetti ei ole säästöpolitiikka. Määritelmiehen on, ja ne voivat poiketa. Mutta prioriteetti on selvästi elpymisen tukeminen, kasvu ja työllisyys. Tämä liittyy suhdanteeseen sinänsä. Sen agenda on erilainen kuin edellisen komission. Edellinen komissio henkilökohtaisen vakauttamis- ja euron pelastamistehtävän välittömästi. Me olemme suhdanne vaiheessa, joka on toisenlainen, kuten esityslistammekin. Prioriteettimme ovat kasvu ja työllisyys. Enpä pitkään, mutta otitte kaksi esimerkkiä sitä, mitä emme tee. Vastaisin niihin. En jaa näkemystänne. Tänä mukaan me emme tartu sen täytyä yrityksen valtaviin voittoihin. Voin palata tähän verotuskomissaarina olen maininnut veropolitiikan suuret linjat, mutta pyrimme siihen, että moni yritykset lopettavat verojen välttelyn. Eivät ne kaikesta tee, mutta kun niillä on oikeudelliset avustajat, jotka auttavat pelata kansallisten erojen välillä, niin kyllä he löytävät mahdollisuuksia. Me haluamme taistella verooptimisointia tai verosuunnittelua vasta- aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Se on toimintaohjelman idea. Ja toivottavasti löydämme yksimielisyyden parlamentissa. Me emme, jos ajatellaan, että yksilöt antavat panna e-, e-, yksilöt antavat tukensa vajeiden kiinni kurvamiseksi, mikä on toivottavaa, mutta yritykset sitten eivät tee omansa. Toiseksi me haluamme tehokasta verotusta. Ei voi olla niin, että yritykset tuottavat, tuottavat tai Euroopassa eivät maksa paljonkaan tai ollenkaan veroja. Vero pitää maksaa siellä, missä rikkauskin syntyy. Se on filosofiallinen. Investoinnit, jonka suunnitelmaista varten, huomisen investointeja varten. Tämä ei ole mikään yleislääke. Meillä on infrastruktuuri ja rakenne tavoitteita, mutta myös PK-yrityksille kohdat, kohdennettuja toimia. Tämä Deli esitti myös huomioita, miksei euroalueella olisi vain budjettia. Ei se ole mitenkään poissuljettu keskustelusta. Tätä mitä me sitä käytämme, mutta se tässä puheenjohtajan kertomuksessa voisi tätä myöhemmin ottaa esille. Se on idea, joka on aina keskustelun väärti. Herra Balas Kysy prioriteettieroista. Paimentaa, mitä me teemme. Ensinnäkin meillä on kansallisia uudistusohjelmia. Meidän huomiomme liittyvät uudistukset, ja eri jäsenvaltiot miettivät Ranskan tapauksessa. Nämä Ranskan hallituksen ohjelmia, ja te kuten minäkin tiedämme, olen nyt vetäytynyt Ranskan politiikasta – te taas olette enemmistöpuolueen jäsen, minäkin. Mutta minulla täytyy olla lähes täydet varaumat sen suhteen. Meidän täytyy ottaa huomioon Ranskan hallituksen valitsemat uudistukset ja hyväksyä sellaisena tai rikastaa niitä. Ja jokainen kantaa pyssyä päässään tekin tavallaan. To thank Kiitoksia Dombrovskisille, Täiselle Moskovisille intensiivisestä keskustelusta. Viiden puheenjohtajan kertomuksessa on ehdotus syventää parlamentin ja komission ja muiden toimielimen mielipiteen vaihtoa talouspolitiikan ohjausjakson suhteen ja parlamentin perinteinen toivomus, eli toimielimien välinen sopimus komission kanssa tästä menettelystä. Joten odotamme, että voimme antaa panoksemme ohjeisaksen puitteissa voimme parantaa EU-alueen hallintaa ja komissio on vähän uusi politiikka, pakettipolitiikka miksi, joka alkaa tuottaa ensimmäisiä tuloksia. Ensimmäisenä kasvumerkkeinä tämä ei riitä, tätä tuo jatkoa. Juncker suunnitelma täytäntöönpanon suhteen, talouspolitiikan koordinaation suhteen. Ja kuten raportissa todettiin, meillä täytyy tämä sosiaalinen tripla A ja kaikkien pitää ponnistella siihen. Täytyy kestää uusia välineitä, kuten automaattinen vakauttaja. Ja täytyy miettiä, nyt verresmietinnössä on jotain, sitä äänestää huomenna. Konvergentteja elementtejä, jonka avulla pyrimme parempaan EMU-hallintaan ja parempaan ohjausjaksoon. Kiitos. And thank you for being here, but our... Kiitos, että olette täällä. Valiokuntakokous jatkuu. Kaksi asiaa esityslistalla. Olemme iloisia, että meillä oli aikaa tälle kuulemiselle. Talouden puolesta kamppailua on työpaikkojen puolesta kamppailua. Kiitos. Kahden minuutin tauko. Ja sitten seuraava kohta.